Seuraavana esityslistalla on komission julkilausuma komission eettisistä periaatteista liittyen Euroopan komission pääsihteerin nimittämiseen. Ja annamme komission jäsen Oettingerille puheenvuoron komission puolesta. Olkaa hyvä. Herr President. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat.